Minulla on muutamia ilmoituksia. Eilispäivän pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niihin huomautuksia? En näe kenenkään pyytävän puheenvuoroja, joten ne on hyväksytty. Monsieur, vous avez une motion d'ordre. Työjärjestyspuheenvuoro siellä, olkaa hyvä. Nous vous écoutons. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω επί του προσωπικού, γιατί εδώ niin, puhemies, puhemies tässä on mu- mu- muutama mm, henkilökohtainen seikka. Haluaisin myöskin sitten tätä tukea ja sitten myöskin tätä viitata sitten täysistunnan puheenjohtajan kohtaan muukalaisvihasta. Sen oli, oli, oli siellä mielenosoitus ja ja se on sitten äh, sitä tilannetta on äh, viest, äh, raportoitu aivan, aivan väärin. Meillä oli, oli itse asiassa vuosipäivä tämän tilaisuuden muistoksen ja siinä sitten hallitushan oli silloin kieltänyt tämän vuosipäivän vieton. Kiitoksia. Ja nyt meillä on seuraavaksi esityslistalla ähm,